teille, että kaikki ehdotuksenne otetaan mukaan. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Minulla on yksi päätöslauselmaesitys. Tässä, tämä keskustelu on siis päättynyt. Kello 11 keskiviikkona äänestämme tästä. Ja seuraavaksi siirrymme sitten minuutin puheenvuoroihin. Ensimmäinen on edustaja Patraun Neves jälleen kerran. Olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. No passado dia 17 fevereiro, na região da Póvoa... Kiitoksia puhemies. 17. helmikuuta tornado iski do Conden Portugalissa ja muutaman sekunnin aikana tuho, tuho oli monien miljoonien eurojen arvoinen ja se tuhosi kuukausien ja vuosien viljelyt ja maanviljelijöiden piti ryhtyä työstämään viljelyksien aivan alusta. 25. helmikuuta viime vuonna tapahtui toinen katastrofi, joka maksoi myöskin useita miljoonia euroja. Ja viranomaiset eivät ole reagoineet siihen tähän mennessä lainkaan. Se on hyvin vahingollista paikallisille viljelijöille. Kyseessä on 10 000 työpaikkaa, joihin tämä tuho kohdistuu suoraan tai epäsuoraan. Ilmastokatastrofit ovat, niitä tapahtuu yhä useammin ja vakuutukset niiden kohdalla ovat niin korkeita, että on melkein mahdotonta niitä maksaa ja samaan aikaan tuottaa kestävällä tavalla. Me tarvitsemme vähimmäisperustan kaikille maanviljelijöille vakuutuksiin myöskin solidaarisuusrahastosta pitäisi saada varoja, koska jos aluetta ei auteta, niin saattaa käydä niin, että katastrofien vuoksi ne, niin ne rajoitetaan sille alalle, mitä Euroopan unioni on lyönyt lukkoon. Kiitoksia edustaja Patrao Neves. Haluaisin sanoa, että kun käytätte puheenvuoron, eh, näytätte puhuvan pidempään kuin minuutin ja puhutte myöskin hyvin nopeasti. Ja tämä on melko hankalaa tulkeille, toteaa puhemies. Ehkä voisitte hiukan tiivistää huomioitanne. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja on edustaja Smokova. On transfer of finances to transport. Mrs. Varojen siirrosta liikenteelle. Edustaja Smokova. Minulý týždeň podpredseda vlády Slovenska. Kiitos. Jan Fegel Hänhän on aikaisempi EU-komissaari ja hän puhui ää, tietoyhteiskunnasta ja kehityksestä ja tästä liikenteen, liikenneohjelmasta. Moottoritiet ovat varmastikin tärkeitä tässä. Meillähän on Eurooppa 2020 strategia, jonka olemme hyväksyneet. Ja tällä hetkellä hän meneillään on hyvin syvä kriisi. Tästä syystä täytyy myöskin tietää, että työllisyys esteiden poistaminen ja koulutuksen parantaminen ovat kasvun perusperiaatteita. Varojen siirtoon tarvitaan kaikkien komission jäsenten lupaa. Yhdessä Slovakian kansalaisten kanssa, jotka vastustavat tätä varojen siirtoa, olen vakuuttunut siitä, että yksittäiset EUn komission jäsenet toimivat koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen hyväksi. 150 miljoonaa euroa tällä alueella on hyvin suuri raha liikenteessä. Tämä tarkoittaa ainoastaan 11 kilometriä moottoritietä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tromise Basels. Dear colleagues, last month... Hyvät kollegat, rakkaat kollegat taannoin Valensian alueella äskettäinen paikallistelevisio lähetys mahdollisuus kiellettiin alueellamme. Tämä ei pelkästään ole Ähm, vähemmistökielten äh, peruskirjaa, EUn perustuslakia äh, ja äh, muita tällaisia asioita vastaan, vaan siinä on kysymys myöskin kulttuurisesta veljeydestä ja sen kieltämisestä alueella. Ähm, Valentian alueellinen hallinto on nyt kieltänyt useita yksityisiä yhtiöitä toimimasta ähm, ne tuolloin jo parikymmentä vuotta sitten nämä lähettimet asensivat ja nyt niiden käyttö on kielletty on ollut useita kansallisia aloitteita kansalaisten taholta näiden lähettimien sallimiseksi ja useat kansalaiset ovat tämän asian halunneet tietää, tehdä tiettäväksi Espanjan parlamentille ja hallitus ei ole tehnyt tähän mennessä vielä yhtikäs mitään. Tremopoulos. Kiitoksia edustaja Tremopoulos. Kiitoksia. Eurooppalainen tukimekanismi. Ja aivan hiljattain tähän on sidottu Kreikassa hyvin paljon rahaa julkisen omaisuuden myymiseksi vuoteen 2015 mennessä. Komission edustaja Darus osoitti, että tämä koko kysymys, kun ajatellaan Kreikan taloutta – on se, että tarkoituksena on siis myydä tätä omaisuutta Kreikassa, mutta ei, eivät nämä kaikki ole sama asia. Esimerkiksi on sellaisia, joilla ei ole mitään julkista mm, toimintaa, mutta sitten on myöskin sellaista maata, jota käytetään ympäristön hyväksi. No esimerkiksi Ateenan aikaisempi Lentokenttä on sellainen, että sitä olisi tarkoitus käyttää puistoina. Meillä on hyvin vähän puistoja Ateenassa, joten hyvin vähän alaa per henkilö, mutta tämän avulla voidaan kyllä siis suojella ympäristöä. Tämän kaltaiset muutokset, eli siis jossa siis tällaisia ympäristötoimia uhrataan, on kestävän kehityksen vastainen ajatus. Ja näin myöskin vesitetään se, että saataisiin tulevaisuudelle tällaisia kestäviä kaupunkeja. Kiitokset. Seuraavaksi Migalski. Herra Migalski, on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Minä olen pahoillani, että Macmillan Scott ei enää ole paikalla, koska minulla oli hänelle yksi pyyntö. Minä nimittäin tiedän, että hän on kiinnostunut ihmisoikeusaiheesta. Ja minun muutama sanani on juuri tarkoitus käsitellä tänä päivänä tätä asiaa. Hyvät naiset ja herrat, te varmasti tiedätte, että 19. joulukuuta Valko-Venäjällä pidätettiin monia ihmisiä. Kaikki presidenttiehdokkaat pidätettiin eh, ja yksi näistä on tai niitä, heitä on vapautettu, mutta yksi näistä kertoi, että häntä kidutettiin Kyseessä olivat hyvin raskaat kidutustoimenpiteet, mitkä häneen kohdistuivat. Ja minä sitä varten käännyn tämän talon puoleen ja erityisesti Macmillan Scottin puoleen, jolle ihmisoikeudet ovat niin tärkeitä, niin että keskustelisimme tästä asiasta hyvin perusteellisesti valko kanssa ja huolehtisimme siitä, että tämä käytäntö loppuu. Herra Macmillan Scott varmasti kuunteli teitä tässä mutta meitä kaikkia tietysti täällä kiinnostavat ihmisoikeuskysymykset. Ja kun kysymys on kidutuksesta, niin eh, kyllä tässä nyt muutkin ovat kidutuksesta todella kärsineet ja eh, on hyvä, että te eh, sanotte näistä asioista ja nämä kiinnostavat meidät todella, todella paljon. Seuraavaksi puheenvuoro on herra Portasilla. President. Kiitoksia, puhemies. Tämän vuoden alussa laulettiin laulua ja siinä kritisoitiin meidän maailmaamme. Kun kyse on siinä, jos haluaa olla selkeä, niin täytyy opiskella. Tästä tuli suorastaan hymni meidän maassa. Ne oli hyvin paljon nuoria, jotka aloittivat tällaisen protestin Facebookissa. Työttömät, oikeudettomat, heitä myöskin sellaiset, joilla on määräaikaisia työsopimuksia, heitä pyydettiin liittymään tähän ryhmään. Ne ihmiset minun maassani, jotka ovat opiskelijat, mutta joita tämä ole hyödyttänyt, jotka joutuvat esimerkiksi maksamaan, jos haluavat tehdä työtä, jotka elävät 500 eurolla kuukaudessa. Täällä Facebookissa on yli 40 000 allekirjoitusta ja tällainen on meidän Eurooppamme. Nämä ihmiset päättivät jättää huomiotta pelot, ja puhuvat siitä tilanteesta, missä me nyt elämme. Ja myöskin tässä laulussa sanotaan, että me emme enää voi näin jatkaa ja nämä ihmiset ovat oikeassa. Kiitokseksi. Seuraavaksi äh, Salavrokas. Arvoisa puhemies, aion puhua Libyasta, tapahtumista – joita Libyassa nähdään Tunisian ja Egyptin jälkeen, ne ovat paljon verisempiä ja ne ovat paljon dramaattisempia. Olemme nähneet ihmisten nousevan hallintoa vastaan, diktaattoreita vastaan. He taistelevat hallintoa vastaan, joka vuosien ajan on estänyt sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kehityksen. Ja Eurooppa on hyvin kiinnostunut tästä alueesta, arvoisa puhemies. On useita eurooppalaisia, britti, italialaisia, ranskalaisia yrityksiä, jotka toimivat Libyassa. Ja tämä maa on kolmanneksi suurin Afrikan öljyn tuottaja ja vakauden puute on aiheuttanut voimakasta nousua öljyn hinnoista niin, että Eurooppa pitäisi olla todella kiinnostunut näistä asioista ja pelkästään Libyasta, vaan koko Pohjois-Afrikasta tulee valtavasti pakolaisia myöskin. Ja toisekseen myöskin kaikki budjetit ovat nyt näistä kriiseistä kovasti keikahtaneet, mutta meidän on nähtävä syyt ja meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen pohjalta, mitä täällä tapahtuu. Meidän on luotava näkymiä uusille nuorille ihmisille, koska se, mitä me olemme nähneet, olemme nähneet nuoria ihmisiä arabimaissa. Heillä ei ollut toivoa ja sen takia olemme nähneet sen, mitä nyt tapahtuu. Ja jos emme ole varovaisia, niin tapahtuu varmasti täälläkin. Kiitokset. Seuraava puhuja on herra Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, zilele acestea... Hyvät naiset ja herrat, muutama päivä sitten Romanian hallituspuolue teki selkeän päätöksen. Siellä äänestettiin ja pyydän, että, puhut, että puhuttaisiin liberaalidemokraattiselle puolelle Romaniassa, jotta tässä ei vuodatettaisi turhan verta. Puhuttiin, että haluan armoa, en uhrauksia. Vetoan kaikkiin kollego- niihin kollegoihin, jotka ovat koiran omistajia. Ja ne, jotka omistavat koiran, rakastavat niitä. Romania on palannut takaisin keskiajalle. Siitä on tullut hyvin barbaarinen maa. Nyt sitten käytetään koiria, mutta ehkä myöskin ihmisiä. Ja nämä äh, koirakysymykset ovat myöskin mafialle tärkeitä, joten toivomme, että äh, nyt meistä ei tule Idi Aminin Ugandaa. Me olemme nähneet, että murhaaminen ei koskaan ratkaise mitään. La doctora Teoharus. Kiitoksia. Seuraavaksi Teoharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Arvoisa puhemies, komission jäsen kollegat, äskettäin olemme nähneet, mitä Pohjois-Afrikassa tapahtuu, mutta meidän pitäisi myöskään unohtaa, mitä on tapahtunut Kyproksen turkilaisten keskuudessa miehitetyllä Kyproksella. Tämä on hyvin tärkeä asia, erityisesti niille, jotka ovat tunteneet, että Kyproksen turkkilaisten ääntä ei kuunnella. Nyt on tullut aika kuunnella heitä. Turkin miehitys on johtanut taloudelliseen syrjintään ja miehittäjät ovat nyt tunkemassa sieltä pois alkuperäisiä asukkaita ja myöskin islamilaisuutta on entistä enemmän. Sinne on entistä enemmän rakennettu moskeijoita ja myöskin Erdogan on lähettänyt Pohjois-Kyprokselle lisää väkeä. Siellä taistellaan elintilasta. Tämä ei varmasti ollut niiden suunnitelmissa, jotka ovat äänestäneet puolesta. Meidän täytyy nyt EU-ssa myöskin kuunnella, mitä tapahtuu, kun kansalaiseni siellä kapinoivat. En näe herra Janjesia salissa, sen takia annan puheenvuoron herra Pirillolle. No, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kalastustilanne, ennen kaikkea tonnikalan kalastus Välimeren alueella aiheuttaa suunnattoman suurta haittaa. Ikat on vähentänyt tonnikalan kalastuskiintiöitä ammattikalastajien kohdalla ja urheilukalastuksen kiintiöitä on lisätty, mutta se on absurdia, jos ajatellaan, että kalastajat ovat jo nyt suurissa vaikeuksissa. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä negatiivisia seuraamuksia on siitä, että ei noudateta poikkeussääntöjä. Minä toivon, että komissaari mahdollistaa sen niin, että niin kutsuttua biankettokalaa voidaan jälleen pyydystää ainakin Kanarian saarilla. Sillä niin, että 2012 kaikki säädökset työstetään uudelleen. Alfano. Seuraavaksi edustaja Alfano. Grazie, presidente. Credo che... Kiitoksia, puhemies. Se, mitä Lähi-idässä nyt on tapahtunut, on osoittanut Euroopan instituutioille se, että ihmisoikeusloukkauksia ei enää voida suvaita. Myöskin tällä kertaa minun täytyy valitella sitä, että Italian hallitus ei ole ryhtynyt toimiin. Halutaan suojella Berlusconia eri menettelyiltä, myöskin kun ajatellaan prostituutiota – me vaadimme, että nyt tehdään päätös se, että mikä tuomioistuin tekee päätöksen Berlusconin suhteen. Me emme voi hyväksyä sitä, että Italiassa edelleenkin toimitaan demokratia vastaisesti. Myöskin oikeuslaitoksen riippumattomuus on tässä kyseessä. Monet ovat allekirjoittaneet vetomuksen täällä Euroopan parlamentissa. Berlusconi hyökkää oikeuslaitosta vastaan ja oikeusministeri sitten kertoo Strasbourgissa suunnitelmistaan. Kuitenkaan Euroopan parlamenttia ei ehditä tavata. Ehkä hän pelkää niitä Italian, Italian kansanedustajien esittämiä kysymyksiä. Un poco acelerada. Kiitos. Puhutte aika nopeaan tahtiin ja tukella on tässä hiukan vaikeata, mutta tietystikään en halua millään lailla lähteä keskeyttämään puhuja kesken puheensa. Ehkäpä seuraavalla kerralla voisitte puhua hiukan hitaammin, jotta tuo kääntäminen sujuisi paremmin. Seuraavaksi Vlasak.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 C235 kautta 09 päätöstä EU-tuomioistuimelta. Tämä päätös tehtiin viime viikolla ja siinä todetaan, että ensi vuodesta lähtien vakuutusalalla ei voida enää tehdä eroa miesten ja naisten välillä. Itse asiassa uskon, että tämä päätös on luonnonlakien vastainen ja sillä voi olla hyvin negatiivisia vaikutuksia vakuutusalalla tässä pyydetään nyt vakuutusyhtiöltä, että ne laskisivat äh, esimerkiksi vakuutusmaksunsa äh, sillä tavalla, että ei otettaisi huomioon sitä, onko kysymys vaikkapa siitä talosta, joka sijaitsee vaikkapa tulva-alueella tai ei. Ja on muistettava, että myöskin tietyissä, että monissa maissa miesten kuolleisuus on kuitenkin suurempaa tietyissä luokissa, ikäluokissa kuin naisten keskuudessa. Ja myöskin maiden välillä on eroavaisuuksia. Esimerkiksi juuri Tsekin tasavallassa miehet kuolevat nuorempina kuin naiset. Ja nyt sitten sanotaan, että vakuutusyritykset eivät voi enää tehdä eroa miesten ja naisten välillä. Tämä on mielestäni täysin vakuutusalan periaatteen vastaista ja myöskin suuret vakuutuskonsernit ovat tätä vastaan. Nyt naiset tästä varmasti kärsivät. Kiitokset arvon kollegalle ja seuraavaksi puhuu herra Ferreira. Agravam-se cada dia as consequências. Kiitoksia. Säästötoimenpiteiden sosiaaliset vaikutukset voimistuvat päivä päivältä. Suuret konsernit saavat taloudellista voittoa ja yhä edelleen kansallisia varoja käytetään voimakkaammin hyvä, hyväksi, kuten esimerkiksi valtion velka on kasvanut Portugalissa. Ja miten sitten Brysselissä jousi viritetään? Puhutaan niin kutsutusta kilpailusuunnitelmasta ja hyökätään palkkoja vastaan ja sosiaalisia oikeuksia ja eläkeoikeuksia ja kaikki kansan tahdon vastaisesti mutta työntekijöiden taistelu jatkuu ja se vahvistuu Euroopassa, jos, jotta tämä taantuma, josta siitä päästäisiin eteenpäin. Me haluamme onnitella näitä ihmisiä, niin heidän rohkeudestaan ja päättäväisyydestään on ollut lukuisia taistelutoimenpiteitä, lakkoja, protesteja, julkilausumia, kuten esimerkiksi Portugalissa. Vertman. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Vertman. Mr. President. Kiitoksia arvoisa puhemies, arvoisat kollegat. Kyproslaisten elinolosuhteet Kyproksen pohjoisosassa Turkin sotilasvallan alla on sietämätön. Ihmisoikeuksia rikotaan jatkuvasti. Turkki siirtää kansalaisia kyseiseen, kyseiseen osioon ja myöskin ikärakenne muuttuu siellä – kyproslaiset ovat vähemmistö omassa maassaan ja myöskin esimerkiksi kylien nimiä on muutettu. Reaktiot tähän oli se, että kyproslaisia nöyryytettiin Kyproksen pohjoisosassa. Tästä syystä pyytäisinkin teiltä puhemies, että ryhtyisitte toimiin ennen kuin tämä Euroopan osa menetetään Turkille, että varmistettaisiin se, että Ptosin pääsihteeri Elpsa saa jäädä asumaan kotimaahansa. Kiitos toimintamme puhemies Busekille tämän pyyntönne. Ja seuraavaksi on herra Kumutsakoksen vuoro. Kiitos puhemies. Kirja Pitrope, Prinna Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, vasta taannoin ähm, Kreikan äh, mm, hallitus kärsi vahinkoa ja oppositio Puolue on kovasti kritisoinut hallituksen talouspolitiikkaa, mutta tämä on täysin epäloogista. Vain päivää aikaisemmin, hyvin olennaisena päivänä Kreikalle, kun käytiin keskeiset keskustelut 11. 12. maaliskuun huippukokouksesta, jossa siis näitä tärkeitä päätöksiä tehdään. Ja kysymys oli vain pelkästään Kreikasta, joka nyt kärsii näistä luottolaitosten luokituksista. Tässä monet muutkin ovat niistä kärsineet ja haluaisin nyt keskustella näistä maaliskuun huippukokouksista. Ne ovat hyvin tärkeitä EUlle ja euroalueelle. Jos epäonnistuttaisiin, se johtaisi suuriin ongelmiin EUssa ja markkinat kaatuisivat, mutta meidän täytyy onnistua. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Kiitokset. Seuraavaksi Joan Enchu. Presidente, Kiitoksia paljon puhemies. Kansalaisjärjestöjen koalitio rakennerahastoissa antoivat minulle tiedoksi, että rakennerahastoja hallinnoidaan hyvin huonosti Romaniassa, varsinkin kun ajatellaan henkilöresurssien operationaalista ohjelmaa. Pääministeri tarkoituksena oli kiinnittää huomiota näiden varojen käyttöön, mutta tulokset ovat laihat. Hallintorakennerahastojen hallinnointi, sen eteen on asetettu esteitä. maksut tulevat hyvin usein myöhässä, myöskin rahoja jaetaan sellaisella tavalla, että se ei avointa. Näin haluaisin, että Euroopan komissio valvoisi näiden virastojen toimintaa, jotka hoitavat Euroopan näitä rahastoja Romaniassa. Ainoastaan vahvat toimet saavat, tai niiden avulla voidaan saada tilanne rauhoittumaan tämän, tällä hetkellä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraava puhuja on herra Gallagher. Kiitos puhemies kansainvälinen rahasto on vuodesta 1986 lähtien auttanut paljon Irlantia niin Pohjois-Irlannissa kuin myöskin sen naapurikriivikunnissa. Ja viime viikolla sitten äh, se antoi myöskin 9 miljoonaa ähm, yhteisöaloitteisiin sekä koulutukseen Donegalissa, Pohjois-Irlannissa ja muissa äh, alueissa. Ja nyt jos ajatellaan tulevaisuutta, niin Yhdysvaltain ähm, ähm, edustajan huone näki äh, tämän osana äh, tulevia leikkauskohteita ja äh, Washington äh, todennäköisesti nyt tältä pohjin juhli Pyhän Patrikin päivää. EU on todennut, että se tukee ja edistää tätä rahasto-ohjelmaa. EU toki on hyvin tärkeää, mutta tässä kuitenkaan EU tai Iso-Britannia eivät saa olla puolueellisia tätä rahoitusta myöntäessään ja ohjatessaan. Kiitokset. Kiitokset. Seuraavaksi Czapniecki. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w ostatnią niedzielę... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Viime sunnuntaina Latviassa pidettiin kunnallisvaalit. se puolue, joka edusti puolalaista vähemmistöä siellä, oli hyvin menestyksekäs. Ja vaikka puolalaiset ovat sellaisessa asemassa Latviassa, että heitä syrjitään. Ikävä kyllä heille ei annettu sitä maata takaisin, jonka he menettivät 50 vuotta sitten. Heidän koulutusmahdollisuutensa tai osallistumisensa koulutusjärjestelmään on hyvin rajallinen. Heidän nimeensä. Äh, he eivät saa kirjoittaa nimiään puolalaisittain ja äh, eurooppalaisten standardien vastaisesti ja myöskin Euroopan neuvoston äh, sääntöjen mukaisesti puolalaisia tienviittoja ei saa pystyttää. Haluaisin nyt kertoa näistä ongelmista, puolalaisten ongelmista Latviassa. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan eurooppalaisia standardeja. Kiitokset Vili Maier. Kiitos puhemies. Arvoisa Rova Damahnaki, minä haluaisin kertoa sitä, että ryhmäni vastustaa tätä äskettäistä EU-Marokko-kalastussopimusta. Ja me emme pidä siitä, että edelleen nyt tehdään sopimuksia Länsi-Saharan autonomisilla vesillä. Ähm, ja äh, kysymyshän on äh, myöskin tilanteesta, jota YK ei hyväksy. Kysymys hän on Marokon kanssa tehtävästä sopimuksesta ja sen takia äh, Länsi-Saharan ähm, vesialueita ei pitäisi tähän sopimukseen ottaa mukaan. Kansainväliset tuomioistuimet ovat tämän nostaneet esille ja kysymys on kansainvälisestä oikeudesta ja äh, kyse ei ole todellakaan Marokon vesialueesta. Äh, täällä äh, parlamentaarikot ovat äh, asettaneet tiettyjä varaumia, äh, koska äh, tässä äh, sopimuksessa ei otettu huomioon länsisaharaisia ja senpä takia me äh, todella vastustamme tätä päätöstä. Arvoisat äh, naiset ja herrat, äh, haluaisin, että erityisesti Pohjois-Afrikan tilanteesta puhuttaisiin varovaisuudella, koska uskon, että meidän pitäisi siellä valvoa paremmin kansainvälisen lain täyttymistä. Palaura. Kiitokset seuraavaksi, herra Teixeira. Kiitoksia puhemies. Äh, komission jäsen, Euroopan parlamentti tulee vähän ajan kuluttua tämän lausuntonsa POSEI-asetuksesta. Tämän ohjelman on tarkoitus auttaa Euroopan syrjäisimpiä alueita. Meidän täytyy sopeutua Lissabonin sopimuksen jälkeiseen uuteen oikeudelliseen asemaan. Ja kyseessä on se, että sääntöjä noudatetaan joustavammin ja Euroopan unioni tunnistaa syrjäisimpien alueiden ongelmat ja sitä varten tätä ohjelmaa pitäisi myöskin uudistaa niin, että syrjäisimpien alueiden heikot olosuhteet, kuten esimerkiksi Madeiralla, otetaan huomioon. Viennin ja tuonnin esteet pitää poistaa jalostetuilta tuotteilta, maataloutta rajoitetaan, kyseessä on erityisesti banaaniviljely ja ajatellaan kolmansia valtioita, mutta myöskin maidon tuotanto on vaarassa. POSEI-asetuksen pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että tilanne paranee. Kiitokset. Seuraava puhuja on edustaja Batson. Puhemies, haluan kertoa teille kaiken Euroopan pidätysmääräyksen viimeistä kehityskulussa. Monet ihmiset on pidätetty, vaikka ei ole ollut mitään todisteita. Oikeuslaitokset eivät ole saaneet mitään todisteita, eivätkä näin pysty estämään tilannetta, joten nyt sitten tilanne on muuttunut. Tohtori Mazouso joutui Espanjan ei rikoksesta, jonka hän olisi tehnyt, vaan tutkimuksesta rikoksen liittyen, jonka hän mahdollisesti ehkä tekisi tulevaisuudessa. Tohtori Masouso, joka on elänyt Lontoossa 20 vuotta, hänen elämänsä on nyt vaakalaulalle, kun ajatellaan tutkimuksia ja tutkitaan rikosta, jota ei ole vielä tapahtunut. Jos joku epäilee tätä, niin minä kyllä kerron tästä mielelläni. Milloin parlamentti käy keskustelua niistä e- epäreiluista kysymyksistä, jotka liittyvät eurooppalaisen pidätysmääräykseen? Senior Kiitokset. Seuraava puhuja, herra Kukan. Ďakujem, pán Europska... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin täytyy mahdollisimman nopeasti ottaa selkeästi kantaa valko -Venäjän. Me emme saa sellaisen hallituksen kanssa kommunikoida, jossa on poliittisia pankeja ja jossa ihmiset eivät voi vapaasti käyttää puheoikeuttaan. Niin kauan, ja tämä pätee niin kauan, kun Lukashenkon valtaa ei ole rajoitettu. Meidän täytyy tunnistaa tilanne tässä maassa ja taistella auktoriteetteja vastaan. Erityisen äh, hankala tilanne on kommunistin jäl- jälkeisissä kommunismin jälkeisissä maissa. Meidän asenteemme pitää perustua arvoihin ja periaatteisiin. Euroopan unionissa pitää eristää sellaiset ihmiset, jotka ovat vastuussa vaalien äänestystuloksen väärentämisestä ja meidän täytyy myöskin heidän tilinsä jäädyttää. Meidän täytyy etsiä sellaisia ystäviä, jotka kunnioittavat EUn mukaisia sääntöjä ja meidän täytyy mahdollisimman nopeasti tarjota vaihtoehtoja ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tällaisella maalla, jossa on autoritäärinen hallinto, ei ole tulevaisuutta. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Le Grip. Merci, monsieur le... Kiitos puhemies arvoisa komission jäsen. Minä haluaisin puhua lähentymis- ja kilpailukykyohjelmasta tai sopimuksesta pari päivää ennen kuin 11. päivä pidetään euroalueen huippukokous. Minusta on hyvin tärkeää, että tietyt tähän sopimukseen osallistujat pitävät tätä todella hyvänä ajatuksena. Siis tämä on todella hyvä ajatus ja hyvin toivottava ajatus. On muistettava, että tämä kilpailukykysopimus ei, eikä mielestäni ainakaan tule koskaan olemaankaan ja myöskään nykyisessä muodossaan ei tule olemaan mikään lisädokumentti, luettelo tällaisia toivomuksia, jotka eivät koskaan tule toteutumaan, vaan kysymys on todella juhlallisesta vahvistuksesta äh, e, raha äh, unionimme äh, pilaria ajatellen pyritään euroalueen laadulliseen lähentymiseen ja parempaan poliittiseen koordinointiin, erityisesti mitä tulee kansallisiin toimivaltuuksiin, kun kyse on kilpailukyvystä ja sen parantamisesta, sillä maailmantalouden kilpailu todella tekee entistä tärkeämmäksi alueemme kilpailukyvyn merkityksen ja kilpailukyvyn parantaminen todella voi tapahtua sitä kautta, että pyritään torjumaan julkista velkaa ja vakauttamaan valuuttamme sekä lähentämään taloudellisia järjestelmiämme, sosiaalisia ja verotusjärjestelmiä. Me viime aikoina on aika paljon haukuttu yhteisömenetelmää ja verrattu sitä hallitusten väliseen menetelmään, mutta uskon, että ovat aika steriliä luonteeltaan. Ne eivät vastaa kansalaisten huolenaiheisiin puheenjohtaja Rompäi. Hän on jo todennut, että Eurooppa ei ole mikään markkina-alue pelkästään. Kiitokset. Seuraava puhuja on herra Sikierski. Wyjątkowy zbieg okoliczności, bo będę mówił o tym... Niin, kiitoksia. Tämä on sattuma, mutta minäkin puhun tästä samasta kysymyksestä, eli tästä kilpailukykysopimuksesta. Sen tarkoituksena on parantaa Euroopan kansantalouksia ja myöskin yhdistää niitä. Kyse on myöskin kansainvälisen luottamuksen parantamisesta, siis markkinoiden luottamuksen parantamisesta EUn laajuisesti. Tässä on tarkoitus ottaa käyttöön velkaantumiseen liittyviä toimenpiteitä, eläkejärjestelmiä, mutta myöskin nämä vaarat täytyy ottaa huomioon, jotka liittyvät kyseisen sopimuksen Ainoastaan se tosiasia, että tähän aloitteeseen ryhdyttiin ennen kuin pidettiin minkäännäköistä kuulemista, on ongelma koska ranskalais-saksalainen sopimushan tässä nyt on ottanut esille ratkaisuja ilman, että on kuultu muita maita. Minä pelkään, että tämä johtaa kahden nopeuden Eurooppaan. Yhtäältä taloudellisesti hyvin vahvat maat ja sitten toisella puolella ovat ne, jotka eivät pärjää niin hyvin. Minulla on sellainen vaikutelma, että kyseessä on taktinen toimenpide – sillä jos tämä sopimus ja sen määräykset nyt sitten täytäntöön pannaan, niin sopimus saattaisi johtaa sisämarkkinoiden mahdollisuuksien rajoittamiseen, ja tämä on kyllä vaara. Kiitokset, ja nyt herra Sikerski puheenvuoroon päättyy tämä osuus. Barbara Matera oli täällä listalla, mutta en näe häntä täällä salissa, ja näinpä päätämme